Hyvät kollegat, haluaisin nyt avata tämän kokouksemme. Toivotan teidät tervetulleeksi tänne takaisin. Toivottavasti kaikilla oli oikein mukava, nautinnollinen kesäloma. Meillä on tänä päivänä esityslistalla kaksi isoa asiaa. Teillä on esityslista luonnos edessänne. Voimmeko hyväksyä tämän esityslistaluonnoksen? luonnoksen? Jos näin, niin kiitokset teille ja haluaisin kiinnittää huomioon ne 12.13. heinäkuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjoihin. Voidaanko ne hyväksyä? Voidaan. Näin ollen nämä pöytäkirjat on hyväksytty. Seuraavaksi kohta kolme esityslistallamme. Eli talousarvio 2011. Tarkastelemme näitä tarkistuksia ja sen jälkeen äänestämme. Kun ensin olemme käsitelleet tarkistukset, annankin ensin puheenvuoron budjettiesittelijällemme Dominic Rikeelle. Olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Tänään keskustelemme ja äänestämme saman aikaan tästä vuoden 2011 talousarvioesityksestä liikenne- ja matkailuvaliokunnan puolesta. Neuvosto käsitteli tätä jo heinäkuussa ja Koreperissä hyväksyttiin heinäkuussa. Ja talousarviovaliokunta odottaa syyskuun loppuun ja käsittelee sitten talousarvioesitystä ja sitten vielä poliittiset ryhmät käyvät sitä läpi. Ja sitten lokakuun täysistunnossa äh, tulee ensimmäinen käsittely. Parlamentin prioriteettina, prioriteetit on lyöty lukkoon. Siellä on tärkeitä osastoja, tämä monivuotinen rahoituskehys, joka koskee liikennettä ja matkailua, on meille tietenkin erittäin tärkeää. Ja sitten siellä on EU 2020-strategian rahoittamista ja Euroopan ulkosuhdehallintoa. Siellä on, ne ovat tällaisia ongelmallisia kohtia tässä talousarvioesityksessä. Meidän prioriteettimme eivät ilmeisesti ole olleet aivan siellä neuvoston listan kärkipäässä ja siksi tilanne on meille hiukan hankala. Tämän valiokunnan kanta talousarvioon on hyvin realistinen. Meillä on tarpeita, jotka tulee ottaa huomioon talousarviossa – Minusta meidän kantamme on talousarviovaliokunnassa kuunneltu suhteellisen hyvin. Tämä osasto 1a, sen maksumäärärahat ovat vähentyneet, mutta sitten maksusitoumusmäärärahoja ehdotetaan kasvatettavaksi 10,5 prosenttia. Eli meille tilanne on hyvä vaikka tilanne muuten yleisesti ottaen on vaikeampi. No sitten näihin tarkistuksiin ja lyhyisiin perusteluihin. Puhun hyvin lyhyesti, sillä viesti on hyvin, viestin pitää olla hyvin vahva ja, ja hyvin tiivis ja iskevä. Ei pidä mennä liikaa yksityiskohtiin. Tässä on otettu esiin vain ne kohdat, jotka meille ovat kaikkein kiinnostavimpia – siellä on pilottihankkeita. Niistä on sovittu koordinaattoreiden kesken ja komissio on niitä myös hyväksynyt. Ja meillä on mahdollisuus saada 105 miljoonaa euroa ja sitten 50 miljoonaa euroa näihin valmisteleviin hankkeisiin. Ja siellä oli myös 400 miljoonaa euroa tiettyihin muihin kohteisiin komission puolesta. Ja näistä sitten ovat päättäneet meidän valiokuntamme koordinaattorit eri poliittisista ryhmistä ja, ja he niistä vielä keskustelevat. Ja sitten on siis päätetty ne kohdat, mitkä täällä vielä nyt on mukana, ne hankkeet, joihin näitä varoja kohdistetaan. Siellä on kolmisen miljoonaa euroa näihin pilottihankkeisiin. Se on sellainen osuus, että se on suunnilleen 6 prosenttia No sitten liikennealan talousarviosta, näistä virastoista – olemme pyrkineet yhä suurempaan harmonisointiin ja siellä toisaalta sitten nämä virastot kärsivät riittävien määrärahojen puutteesta. Neuvosto on ehdottanut budjettileikkauksia kaikille EUn liikennevirastoille. Niihin kaikkiin on otettu yhteyttä, olemme keskustelleet kaikkien niiden kanssa, olemme yrittäneet löytää tasapainon niiden tarpeiden ja käytettävissä olevien määrärahojen välillä. Tarkistuksia on ehdotettu ja ne on hyväksytty virastojen puolesta. Ja tällä tavoin ne saavat tietyt määrärahat sitten käyttöönsä. Neuvosto on tehnyt tiettyjä leikkauksia, joita me emme voi hyväksyä, ja se pätee erityisesti tiettyihin toimintamäärärahoihin. Hallintomenoista voidaan mielestämme leikata. TEN T-leikkaukset, Marko Polo-leikkaukset, liikenneprioriteettileikkaukset ja matkustajaoikeusleikkaukset, niitä emme hyväksy. Olemme ehdottaneet, että meidän pitäisi palata takaisin tuohon alustavaan talousarvioesitykseen, sen linjauksiin, Meillä on tyydyttävä asema talousarviovaliokunnassa, mutta neuvosto on ollut suhteellisen vielä rauhallinen näissä leikkauksissaan. Olosuhteethan ovat kaiken kaikkiaan hyvin vaikeat, se täytyy ottaa huomioon. Kiitos. Thank you very much, uh, Dominic. We now go through the shadow. Kiitoksia ja sitten varjoesittelijät Ensi Liberatski SED-ryhmästä. Thank you, Brian. Panie i panowie, niech wolno będzie zacząć od... Kiitoksia oikein paljon, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin aloittaa seuraavalla tavalla. Esittelemme Dominic Riquet on tehnyt hyvin valtaisan työn yrittäessään löytää ratkaisuja jotka hyödyttäisivät valiokuntamme budjettia ja budjetin kasvattamisprosenttia. Mielestäni tämä on kaikki kyllä hyväksyttävissä. Haluaisin myöskin hyvin painokkaasti todeta, että budjetista on tullut hyvin samankaltainen kuin yksittäisistä kansallisista budjeteista. Kasvava kiinteiden kulujen määrä, ajatellen uusia aloitteita, uusia yrityksiä, liittyy tähän ja kuten voimme nähdä, niin täällä on hyvin paljon otsakkeita, jotka eivät ole enää niin merkittäviä, kun tulee esimerkiksi instituutioista, virastoista, jotka on perustettu, niin nämä kulut näyttävät kaatoon, kadonneen. Herra Rike on myöskin järjestänyt ö, riittävän määrän kokouksia – jossa hän on neuvotellut budjetista kumppaneiden kanssa ja myöskin hän toi hyvin paljon mahdollisuuksia poliittisille ryhmille ja valiokunnille neuvotella budjetin lopullisesta muodosta aina silloin, kun tämä oli tuttamiskelpoista. Haluaisin vielä painottaa, että minun poliittisen ryhmäni näkökulmasta ne prioriteetit, joita odotimme, ovat, ne on kyllä täytetty. Ensinnäkin tämä budjetti antaa meille mahdollisuuden edetä askel askeleelta ja saavuttaa kasvavaa integraatiota, joten voimme kyllä toteuttaa ja edellyttää virastojen, virastolta enemmän työtä, jota rahoistamme. Me olemme myöskin saavuttaneet hyvin paljon kompromisseja, eivätkä ne kaikki olleet helppoja. Me halusimme kaksi- tai kolminkertaisia summia tietyille hankkeille niiden korvamerkitsemiselle, mutta hyväksyimme kuitenkin, että nämä tietyt summat, joita tässä on mainittu, ovat kyllä sopivat, mutta yleensä ottaen ryhmänä me kyllä hyväksymme nämä tarkistukset. Ainoana poikkeuksena ehkä ovat tietyt sanamuodot. Esimerkiksi silloin, kun puhuimme niistä konsepteista, joiden tarkoituksena on välttää siirrot. Liikennevaliokunta ei voi puhua omalla äänellään, kun ajatellaan liikenteen vähentämisestä. Siis voimme kyllä toimia kustannustehokkaammin, mutta emme mitään muuta. No sitten eräs toinen kohta, johon haluaisin todeta jotakin. En usko, että teollisuusvaliokunta pohtii sitä, että esimerkiksi teollisuutta vähennetään tai että terveysvaliokunta ajattelee, että vähennyksiä tehdään terveysalalla. Joten pähkinänkuoressa, hyvät naiset ja herrat, tämä budjetti on tehty uuden menetelmän kautta. Kyseessä on budjetti, kun ajatellaan edellytyksiä, se on hyvin järkevä. Ja kolmanneksi koko budjettimenettely on tapahtunut hyvin tyydyttävällä tavalla. Kiitoksia. Eh, thank you for... Kiitoksia. Jarova Jensen liberaalien puolesta. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Mekin voimme tukea eh, valmistelijan ehdotuksia. Hän on tehnyt oikein hyvää työtä tässä esittääkseen realistisen ja hyvin kohdennetun talousarvion. Talousarvion, jossa ajamme sellaisia asioita, joita me voimme todella puolustaa ja jotka realistisesti voidaan saada läpi myös talousarviovaliokunnan loppuäänestyksessä. Haluaisin myös kiittää herra Riketä hyvästä yhteistyöstä. Vedän pois esittämäni tarkistukset, koska ne täysin heijastuvat nyt kompromissitarkistuksissa, joten olen hyvin iloinen nähdessäni, että nämä seikat, joihin me eritoten keskittyimme, esimerkiksi matkustajien oikeudet, yksi ainut tiedotuspiste, nämä ovat kaikki heijastuneita tässä kompromissitekstissä, samoin kuin ETSn mainitseminen tässä. ETSn mainitseminen tässä, joten ehdotimme myös pilottihankkeita matkailun tiedotus- ja varaus pisteen osalta niin, että voitaisiin todella keskittyä kehittää tätä järjestelmää niin, että esimerkiksi junamatkan voi Euroopassa tilata yhdeltä ainoalta sivustolta esimerkiksi. Joten tämä on sellainen teksti, jota meidän ryhmämme voi tukea herran Riken linjojen mukaisesti. Kiitoksia. Sitten vihreiden nimissä Rova Duhon. Kiitos puheenjohtaja. Mekin haluamme kiittää esittelijää herra Riketä hänen hyvästä yhteistyöstään. On totta, että tässä nykyisessä taloustilanteessa on tärkeää, että liikenneala otetaan aivan erityisesti esille ja siksi minusta on hyvä, että näin juuri pyrimme, te, pyrimme tekemään ja käyttämään tehokkaasti ne varat, joita meillä on. Ja siksi eh, tämän meidänkin kantamme tulisi olla hyvin tasapainoinen, sillä pitäisi pyrkiä tukemaan kestäviä hankkeita, kestäviä liikennemuotoja ja tukea erityisesti liikkuvuutta ja tällaista eri liikennemuotojen yhdistämistä – se on nimittäin väline, jolla voidaan tukea esimerkiksi työllisyyttä ja minusta tai toivon, että myös talousarvio valiokunta tukee sitä. Thank you very much, Mr. Bradburn. Kiitoksia sitten herra Bradburn. Uh, <clears throat> thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ei varmastikaan yllätä teitä, että en tue tätä niinkään niin kuin toiset ryhmät ehkä tätä tukevat. Kun tarkastelin näitä tarkistuksia, joita nyt on tehty, niin mielestäni parlamentti on tässä joka nyt harhaan, kun ajatellaan sellaista aikaa, että jokainen jäsenvaltio joutuu leikkaamaan julkisia menojaan, niin meillä on tässä ehdotuksia, jotka kasvattavat kasvattavat näitä osuuksia, joita Barros ottaa jokaisesta jäsenvaltiolta. Tämä on mielestäni järjetöntä. Ikävä kyllä tämä näyttää olevan ihan parlamentin laajuinen asia, eikä kosketa ainoastaan tätä valiokuntaa. Ja vaikka voisinkin yhtyä joihinkin kasvatuksiin, kun ajatellaan tiettyjä hankkeita, ja tietysti jotkin näistä ovat hyvin loogisia, niin haluan kuitenkin tehdä selväksi sen, että tässä ei nyt kasvateta projektin menoja, hankkeiden menoja, vaan nämä ehdotukset kasvattavat byrokratiaa, koska ne kasvattavat menoja näiden virastojen kohdalla. Ja mitä tämä sitten tekee edistääkseen liikennettä Euroopan unionissa? Hyvin vähän, kun ajatellaan miksi historiaa ja aivan omiakin odotuksiani. Joten täällä on yksi tai kaksi asiaa, joiden kohdalla toteaisin, että no, kyllä, me kyllä pistämme rahaa johonkin, mikä on järkevää, mutta suurin osa näistä vaatimuksista on se, että tässä on tarkoituksena kasvattaa byrokratiaa ja byrokraatteja, jota on jo olemassa, joten minun ryhmäni ikävä kyllä ei tule näitä ehdotuksia tukemaan. Thank you, Mrs. Kiitoksia, Esterova Ajala Sender. Sí, gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tässä kiittää ja onnitella herra Rikeetä ja varjoesittelijöitä näistä ehdotuksista ja kompromisseista, joita tässä on laadittu. Haluaisin esittää valmistelijalle kaksi pientä selvennystä tässä. Ensinnäkin huomaan, että tarkistuksessa 6406, jossa puhumme nimenomaan siitä, että pitäisi laajentaa ennen kaikkea huomiota pyöräilijöiden turvallisuuteen. Ajatellaan nyt vaikka esimerkiksi Santiagon tietä. Ja huomaan, että esittelijä on tätä vastaan. Tämä ehdotus oli jo olemassa tällaisena valmistelevana toimena edellisessä talousarviossa ja uskomme, että tässä vaiheessa on erittäin tärkeää pitää kiinni tästä. Toiseksikin kompromissi ykkösessä valmistelija Huomaan, hän on leikannut tätä ehdotustamme sosiaali, sosiaali, sosiaalista matkailua varten. Nyt matkailuhan on kasvanut 9 prosenttia, mutta ensimmäinen ensimmäistä tänä, tästä vuodesta lähtien, kun Lissabonin sopimus hyväksyttiin, niin matkailuhan on yksi toimivaltuusala meille Euroopan parlamentissa ja minun mielestäni tämä nyt olisi kyllä aika fataali poliittinen viesti, jos valiokunta me leikkaisi heti kättelyssä näitä summia. Jos me nyt aloitamme tämän menettelyn jo leikkaamalla ensimmäistä ehdotustamme ihan minimiinsä, niin niin sitten kun tämä menee talousarviovaliokuntaan, mehän kaikki tunnemme kollegat siellä, niin se vielä, sitä leikataan vielä enemmänkin. Jos me nyt leikkaamme tämän miljoonaan, niin ei tämä siihen lopu nämä leikkaukset, joten on erittäin tärkeää pitää kiinni tämän valiokunnan ehdotuksesta, aivan niin kuin alkuperäisessä tarkistuksessakin oli, joten pyytäisin herra valmistelija pitämään kiinni tästä minä en hyväksy tässä tätä kompromissia, vaan pyytäisin, että äänestämme tästä tarkistuksesta sellaisena kuin se on. Me voimme talousarviomenettelyssä äh, voin kyllä varmistaa teille, että joka tapauksessa, vaikka aikeet olisivat miten hyviä Euroopan parlamentissa ja haluaisimme pitää kiinni neuvoston äh, kanssa käytävissä neuvotteluissa näistä summista, niin ei tämä näin tule menemään. Ja tämä matkailuhanke, itse komission jäsen on sanonut, että tämä on erittäin tärkeä aihe. Ja tässä voidaan niin tukea tätä elinkeinoalaa kuin parantaa Euroopan matkailuvirtoja. Ja tämän vuoksi mielestäni meidän pitäisi todellakin uudelleen pohtia tätä ehdotusta. Kiitos. Thank you very... Kiitokset tästä. Tässäpä olivat kaikki puhujat. Ja nyt palautankin puheenvuoron sitten valmistelijallemme. Ja sillä aikaa, kun hän puhuu, voittekin etsiä äänestyskorttinne, jos teillä niitä ei ole. Teillä on muutama minuutti aikaa hankkia korttinne, jos sitä teillä ei mukana ole vielä. Ennen kuin annan puheenvuoron Dominikille, missä komissio on? Siellä onko komissiolla jotain, mitä haluatte sanoa tähän? No, no, Kukaan ei voi sanoa, että no, en Me olemme aivan samaa mieltä herra Rikeen äh, mietinnön kanssa, joten siksi meillä ei ole tässä vaiheessa mitään sanottavaa. Dominik. Euh, no hyvin lyhyesti puheenjohtaja haluaisin kiittää kaikkia yhteistyöstä ja myös varjoesittelijää, sillä työskentelimme hyvin tehokkaasti yhdessä. Yhteistyö oli miellyttävää, joten kiitokset siitä. Minulla ei ole montaa kommenttia tässä tehtävänä. Totta kai aina on vaikeaa toimia nykyisenlaisessa taloustilanteessa, asiat ovat monimutkaisia. Vastauksena herra Bradbornille sanoisin, että haluamme ja pyrimme ja tulemme leikkaamaan nimenomaan näitä hallintokuluja – emme suinkaan kasvata niitä, joten pyrimme leikkaamaan byrokratiaa ja yritämme kasvattaa näitä toimintamäärärahoja laittamalla rahan niin esimerkiksi Marko Poloon ja Cesariin. Ja minusta se on erittäin merkittävä askel, sillä tuetaan kasvua ja näitä meidän ohjelmiamme erityisesti – olemme varmasti lopuista asioista suhteellisen samoilla linjoilla tästä 6406 tarkistusluonnoksesta. En usko, että tämä menee sellaisenaan neuvoston ja komission puolella läpi. Tämä on hyvin monimutkainen kohta. Siellä on tasapaino, joka pitää pyrkiä saavuttamaan – näiden ohjelmien välillä. Ja tällaiset ehdotukset menevät ehkä hiukan liian pitkälle. Tämä on minun mielipiteeni tästä. Ja tässä kohtaa en tiedä, olenko ymmärtänyt aivan täysin tuon 06 tai 08 kohdan tarkoitusta tai niitä kommentteja, joita siihen tässä tehtiin. Puheenjohtaja, tässä kommenttini. Siirrytään äänestykseen. Thank you very much, uh, Dominic. Kiitokset Dominic ja esittäisin kiitokseni ei pelkästään sinulle ja henkilökunnalliselle sihteeristölle, vaan myös varjesittelijöille ja heidän avustajilleen tästä kovasta työstä, jota he ovat tehneet tässä menettelyssä, joka aina on tietysti hankalaa eritoten näinä aikoina, kun meillä on vain vähän aikaa tehdä tätä ja yksi mahdollisuus toimia, kun ennen on ollut kaksi. Joten haluaisin kiittää tässä niin valittuja jäseniä kuin muitakin työntekijöitä. No niin, sitten menemme äänestyksiin. Ensin testataan laitteisto. Ne, joilla ei korttia ole, tai jotka ovat hukanneet sen tai kuivanneet sen pyykin kuivaajassa tai jotain muuta, niin testi äänestyksen aikana kertokaa minulle siitä, että korttia ei teillä ole. Äänestys alkaa. Käsi ylös, ne joilla korttia ei ole, niin näemme teidät. Rauta Trao oikein loistavan esimerkin siellä meille asettaa. Hyvä. EFT, kaksi liikaa, EFT. Pitäkää se mielessänne. Ja kuten sanoin, ne, joilla ei ole korttia, voivat nostaa sitten käden äänestyksessä. EFTllä on kaksi liikaa. Aloitetaanpa, hyvät naiset ja herrat. Tarkistus 6406. 6406, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Luulen, että tämä hylättiin, mutta tarkistetaan nyt vielä. Äänestys alkaa 6406. Said Alcatraz ja Dominic Rike ovat äänestäneet yksi. Vihreä liikaa, kaksi EDF liikaa. Well, in that case then, where's the EFD? Missä EDF istuu? Then, then I'm going to do this manually because clearly the... No tehdään tämä nyt sitten käsiäänestyksenä, koska koneet näyttävät olevan nyt vähän vinksallaan. Aloitetaanpas alusta. 6406. Henkilökunta laskee äänet puolesta ja kädet korkealle, kiitos. Vastaan. It is rejected. Tämä on hylätty. 6408 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi ykkönen. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi menemme tarkistukseen 6409 esittelijät äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6430 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi neljä yksi nolla puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja annan vain kaksi viimeistä numeroa nyt 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 28 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan, Tyhjää. Hyväksytty. Nolla nelonen. Materalta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nolla viitonen. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi kolmonen. Äänet puolesta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 tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa koko teksti paitsi sanat Concepts of Transport Avoidance. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa raukea Tarkistus kolme Ajala Senderiltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä. Esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi nelonen. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan Rova Duhanilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi vitonen kahdessa osassa. En tiedä, miten meillä voi olla kompromissi, joka on sitä jaettu kahtia, mutta olkoon nyt ensimmäinen osa siis Koko teksti paitsi sanat by encouraging co-modality between all modes of transport and. Äänet puolesta ensimmäinen osa. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa tästäkin äänestetään, eikö? Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Luulen, että Rova Jensen on vetänyt kaikki tarkistuksensa pois. Kohtaan 6a. Minulla on täällä huomio siitä, että haluatte Rova Jensen esittää suullisen tarkistuksen. Onko näin? Actually, as far as I knew... Niin pitkälti kuin minä tiedän, tarkistukset, jotka eh, Rova Jensen teki itse, hän vetää ne pois, mutta tämä on jälleen valmistelija, joten kysypä Dominikilta. En tässä nyt pysty kertomaan lisää. Ilmeisesti tämä on osa kompromissia vai miten, Dominik? Niin. Minä olin samaa mieltä edustaja Jensenin kanssa tästä, joten... Teksti on tämän äänestyslistan lopussa. So we'll vote on that with the oral amendment. Äänestetään tästä suullisella tarkistuksella äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sama pätee Tyhanin. Äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Ja tämä täytyy laskea, joten kädet korkealle ylös puolesta. Vastaan. Hieman helpompaa. vastaan. Hyvä. tyhjä Hyväksytty 31 puolesta, 4 vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut herra Rikeelle työstänne. Thank you everybody for your... Kiitokset kaikille kärsivällisyydestä ja siitä, että kestitte näitä hieman huonosti toimivia äänestyslaitteitamme. Seuraavaksi esityslistallamme on kohta neljä. Siviiliilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta. Ja ennen kuin viralle esittelijälle me annan puheenvuoron tässä, niin haluaisin muistuttaa valiokunnalle että esittelijöiden ja varjoesittelijöiden neuvottelutiimi on neuvotellut kompromissitekstin, joka perustuu näihin hyväksyttyihin 93 tarkistukseen. Ja Rouva de Viera koordinaattoreiden kokouksessa raportoi asiasta ja neuvottelujen tuloksesta ja koordinaattorit tukivat Rovativiran tekemää työtä ja niitä kompromisseja, joita oli saatu aikaiseksi ja nyt Rova Tyverä tulee nyt sitten kertomaan koko valiokunnalle tästä tehdystä työstä. Ennen kuin annan Kristin puheenvuoron sinulle, niin pyytäisin kiitoksia. Kaikki ylimääräiset kokoukset voidaan hoitaa tuolla salin ulkopuolella, kiitoksia vain, niin että voimme kuunnella Rouva Tiveran. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitoksia, että sain tämän mahdollisuuden tulla esittelemään teille tätä työtä, jota olemme tehneet tämän siviiliilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnan tulevan asetuksen johdosta. Meillä on ollut hankalia, hankalia neuvotteluja jo useiden viikkojen ajan ja olemme pyrkineet löytämään kompromissia yhdessä neuvoston kanssa ja neuvosto on nyt hyväksynyt nämä kompromissit joka, kirjeellä, joka on päivätty kesäkuun lopussa. Kirje on siis Brian Simpsonille. Tänään esittelisin teille tätä kompromissia ja pyytäisin teidän tukeanne tälle tulokselle. Olemme päässeet sopimukseen tästä asiasta ja olen erityisen iloinen siitä, että tämä nykyinen teksti on hyvä asetus se tuo paljon uutta hyvää onnettomuuksien tutkintaan ja erityisesti uhrien perheille. Ja haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän erinomaisesta yhteistyöstään tässä asiassa. Sen vuoksi olemme päässeet näin hyvään tulokseen. Kerron teille sopimuksen päälinjoista ja niistä pääasiallisista muutoksista, joita sinne on tehty kesäkuun jälkeen. Euroopan lentoturvallisuusviraston kanssa. Olemme päässeet yhteisymmärrykseen ter- termistä advisor, niin että heidän niin, että termistö on yhdenmukaista. Ja sinne on lisätty tiettyjä termejä. Ja tämä valiokunta ne on hyväksynyt. Neuvosto toivoo, että pidättäydymme ikään kuin ottamasta taka-askelia lentoturvallisuuden suhteen. Ja TRAN, tämän TRAN-valiokunnan kanta on vahvistettu myös neuvoston puolesta. Euroopan rautatievirasto Euroopan lentoturvallisuusvirasto pyrkii siis toimissaan mahdollisimman suureen joustavuuteen ja tämä on, valiokunta on pyrkinyt määrittämään ne toiminnat, joilla verkostoa voidaan ylläpitää mahdollisimman tehokkaasti, millaisia töitä vuosittain pitää tehdä ja minkälaisia oikeuksia parlamentilla on. Ja tässä asiassa artiklassa 7 olemme päässeet kompromissiin. Sitten turvallisuuden oikeudellisia ja teknisiä tutkimuksia. Se on erittäin herkkä asia. Tärkeä ongelma tässä on se, että Euroopan maiden, EUn jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmät eroavat merkittävästi toisistaan, joten siksi aina viranomaiset eivät pääse käsiksi kaikkiin tarvittaviin asiakirjoihin tietyissä jäsenvaltioissa, esimerkiksi Ruotsissa. Ja Tällä asetuksella saadaan nyt aikaan oikeusperusta, jolla pystytään muuttamaan näitä sääntöjä jäsenvaltioissa. Tästä syystä olemme yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa päättäneet esittää näitä kahta kohtaa, joiden kautta päästään tehokkaampaan yhteistyöhön tutkijoiden kesken turvallisuusasioissa mahdollisimman pian, niin että, niin että yhteistyö toimii tehokkaasti viranomaisten välillä – turvallisuusasioissa päätettiin myös, että ne oikeusviranomaiset, jotka ovat vastuussa todisteiden keräämisestä ja teknisestä tutkimuksesta, pääsevät heti käsiksi näihin todisteisiin. Tämä on erittäin tärkeä kohta. Se on tämän valiokunnan teksti on hyväksytty ja sitä on vahvistettu. Sinne on lisätty kohta, jossa sanotaan, että Euroopan parlamentin tulee myös saada nämä tiedot välittömästi. Tämä kompromissi oli meidän mielestämme hyväksyttävä tässä kohtaa. Sitten toimien delegointi. Tästä asiasta kävimme keskustelua. Siellä pyritään antamaan enemmän valtaa jäsenvaltioille toimielimiltä ja varjoesittelijöiden kanssa päätimme, että voimme hyväksyä tämän, sillä tässä luodaan ikään kuin ennakkotapauksia ja päätöksiä tulevalle lainsäädännölle. Ja tämä on sellainen kohta, jossa nyt parlamentti saa neuvostoa enemmän itselleen päätäntävaltaa näissä artikloissa neuvosto viimein taipui meidän kannallemme tätä asetusta muokkaamalla voidaan käyttää nyt yhteispäätösmenettelyä, joten olemme ikään kuin samassa asemassa nyt neuvoston kanssa. Sitten matkustajalistojen julkistaminen. Tämä valiokunta ja neuvosto äänestivät sen puolesta, että tuo määräaika olisi kaksi tuntia ja se vahvistettiin. Näin nämä listat julkistetaan heti sinne lisättiin myös maininnat näistä vaarallisista kuljetettavista aineista. Sitten uhrien perheet. Hyväksyimme paljon tarkistuksia tästä asiasta. Neuvosto ei suhtautunut suopeasti näihin muutoksiin. Siellä on muutamia pieniä kohtia. Hyväksyimme neuvoston kanssa kompromissin, erityisesti mahdollisuuden ilmoittaa jo varaus hetkellä – tällainen henkilö, johon otetaan onnettomuustilanteissa yhteyttä. Ja sitten se, että, että perhe voi ikään kuin hyväksyä tutkinnan etenemisen ennen kuin asiaa on tehty julkiseksi. Sitten se, että nimitetään ihminen, joka toimii ikään kuin välikätenä uhrien tai uhrin perheen ja viranomaisten välillä. Jäsenvaltiot voivat myös tehdä omat tutkimuksensa onnettomuustapauksissa. Täytyy myös olla tällainen kriisi, psykologinen, psykologinen tuki, suunnitelma uhrien perheille. Ja täytyy olla myös jonkinlainen vähimmäisvakuutus tai raha, joka sitten uhrien perheille voidaan taata onnettomuustilanteissa. Tästä occurrence reporting asiasta käytiin myös neuvotteluja ja neuvosto ehdotti, että se mainitaan tässä asetuksessa. Varjoesittelijöiden kanssa pysyimme hyvin jämäkkinä tässä asiassa, sillä onnettomuuksia pitää pyrkiä estämään hinnalla millä hyvänsä ja kaikki mahdollisuudet tulee käyttää niin, että turvallisuusasioita saadaan vietyä eteenpäin lentoliikenteessä. Euroopan komission tuella neuvotteluiden ansiosta neuvosto hyväksyi EASan suositukset ja myös jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suositukset. Näitä suosituksia analysoitiin, neuvottelujen tuloksia käytiin läpi. Ja lisäksi puheenjohtaja komissio esittää muuttamansa direktiiviä vuoden 2011 loppuun mennessä niin, että neuvosto myös sen hyväksyy. Tässä siis ne suuret kompromissilinjat, joista olemme sopineet. Olemme todella työskennelleet hyvässä hengessä varjoesittelijöiden kanssa. Tätä haluaisin vielä korostaa. Ja tämä tulos nyt heijastelee sitä henkeä, jossa näitä neuvotteluja on käyty jo kesäkuussa. Ja siksi suosittelen, että hyväksymme tämän tekstin ja pääsemme näin saattamaan tehdyn sopimuksen loppuun. Ja tämä voitaisiin varmaankin tehdä jo syyskuun täysistunnossa. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Kiitokset teille, Rova de Vera. Niin, aikataulu näyttäisi siltä, että syyskuun kakkostäysistunnossa tätä käsittelemme. Varjoesittelijät Herra Semka ST-ryhmästä. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, mitä meidän kantamme tulee, niin haluaisin painottaa, että ryhmämme huomiot on otettu huomioon ja olemme sitä mieltä, että tämä on hyvin tasapainoinen esitys. Haluaisin tässä esittää kiitollisuuteni esittelijälle tästä hyvästä yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä ö, olen jo usean otteeseen kiittänyt esittelijää meidän ryhmämme nimissä. Tässä on tehty erinomaista työtä ja myöskin varjoesittelijämme nimissä haluaisin tässä kiittää vielä on tärkeää, että olemme saaneet hyvin paljon aikaan. Tästä myöskin tässä puhuttiin yhdessä komission kanssa, jotta voitaisiin paremmin selvittää, kun ajatellaan onnettomuuksia ja niiden seurauksia ja näin. Tämä oli kaikkein tärkeintä meille, että me tämän saamme aikaiseksi. Tietysti tietosuoja ja matkustajien oikeudet piti ottaa huomioon kuitenkin pääsemme tässä hyvin paljon eteenpäin tämän mietinnön avulla ja tästä syystä se on mielestämme aivan erinomainen ja toivottavasti myöskin saamme hyvin laajan kannatuksen sille. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Lichtenberger for the Greens. Ja vihreistä edustaja Lichtenberger. Ja herzlichen Dank. Kiitoksia myöskin tässä esitelle. Tämä oli hyvin myönteistä, tämä yhteistyö. Loppujen lopuksi me kykenimme ottamaan huomioon hyvin tärkeät asiat, jotka olivat meille kummallakin osapuolelle tärkeitä. En voinut kuvitella, että turvallisuuskysymyksissä kansallinen egoismi olisi näin tärkeässä roolissa, mutta kun nyt kuunneltiin neuvostoa, niin tässä hiukan yllätyin. Tietyt jäsenvaltiot uskovat aina, että ainoastaan ne ja vain ne ovat voineet muuttaa ympyräneliöksi ja myöskin näin löytäneet tai tehneet loistavan keksinnön, mutta tähän täytyy kuitenkin todeta, että tämä on kuitenkin aivan hyväksyttävissä oleva kompromissi. Ei ollut helppoa näissä tiedottamiskysymyksissä, kun ajatellaan matkustajien omaisia onnettomuustapauksessa. Tämähän on hyvin arkaluontoinen tilanne löytää ratkaisua, mutta mielestäni tämä ratkaisu on melko hyvä. No haluan kuitenkin tässä vielä kertoa aivan lyhykäisesti, että mikä tässä meille tuli vastaan. Tämä suuri kiista liittyen näihin delegoituihin säädöksiin, tämä tulee nyt olemaan arkipäivää jokaisen mietinnön kohdalla, koska kyse on siitä, että ne oikeudet, jotka meillä nyt Euroopan parlamentissa on uusina oikeuksina, meidän täytyy niitä puolustaa konkreettisissa tapauksissa. Tämä tulee toistumaan ja me tulemme jatkuvasti olemaan kiistatilanteessa neuvoston kanssa tässä yhteydessä, koska tässä tietysti pyritään konkreettisesti poistamaan nämä Euroopan parlamentin uudet oikeudet, joten meidän täytyy olla hyvin tarkkoja tässä, ei ainoastaan tällä osa-alueella, vaan kaikilla muillakin alueilla. Ja mielestäni meidän täytyy tässä myöskin tehdä hyvin selväksi se, että parlamentilla on keskeinen ja tärkeä rooli näissä kysymyksissä. Ja olemme tässä olleet enemmän asiantuntijoiden puolella kuin kansallisten lobbaajien puolella. Kiitos. Foster. Kiitoksia ECR Rova Foster. Thank you, Chairman. And, uh, on... Kiitos puheenjohtaja. EKRn puolesta haluaisin kiittää Rova de Veirakia, eli esittelijää hänen hyvästä yhteistyöstään ja siitä, että hän otti myös varjoesittelijät tähän työhön hyvin mukaan. Haluaisin sanoa, että toivon, että tulevat tekniset säädökset, joita tulee asioihin, kuten esimerkiksi ilmailuun tai muuhunkin liikenteeseen, haluaisin nähdä, että tuo luonnosvaihe vaihe hoidettaisiin hiukan paremmin. Esittelijäiden Veirakin työ oli todella vaikeaa, aivan kuten tämän valiokunnankin siinä, kun näitä tarkistuksia piti tehdä. Totta kai tässä on myös poliittinen ulottuvuus näistä asioista, keskustellaan myös tässä valiokunnassa, mutta tämä oli periaatteessa kuitenkin tekninen säädös. Toivottavasti komissio ottaa tämän asian myös huomioon. Kaikki, mitä, se kaikki, mitä me täällä teemme, se tulee loppujen lopuksi myös kolmansien maiden huomioon otettavaksi, joten siksi meidän täytyy miettiä hyvin tarkkaan sitä, mitä täältä ulos päästämme. Aivan kuten esittelijä tässä sanoi, siellä oli aiheita, joista käytiin kovaakin taistelua. Totta kai nämä oikeudelliset menettelyt eri jäsenvaltioissa ovat erilaisia, ja minusta se sanan muotoilu näissä kohdissa oli tyydyttävä, niin, että viranomaisia otetaan entistä enemmän mukaan tähän. Myös tästä raportointiasiasta käytiin tiukkaa vääntöä. Ja kun nyt sitten tämä asetus tulee voimaan ja sitä päästään soveltamaan, niin nähdään, kuinka se käytännössä toimii. Selvästikin neuvosto nyt kuunteli tässä parlamentin mielipidettä ja toisinpäin. Ja syynä tähän on se, että ilmailuonnettomuuksien tutkijat ovat tehneet hyvin tiivistä yhteistyötä eri maiden ministeriöiden kanssa ja myös tämän valiokunnan jäsenten kanssa varmistaakseen, että tällaiseen hyvään yhteistyöhön ja tulokseen päästään niin, että tästä tuloksesta todella on käytännössä sitten jotain hyötyä hyvin nopealla aikataululla. Toivomme siis, että tämä toimii käytännössä hyvin. Meillä on mielestämme hyvät ilmailuturvallisuustoimet Euroopassa, jäsenvaltiot ovat siinä hyvällä tasolla ja jos siihen vielä päästään nyt ikään kuin lisäämään jotakin myönteistä, niin olemme hyvässä tilanteessa. Ja sitten Elia mainitsi tässä myös matkustajien oikeudet. Me kaikki olemme iloisia siitä, että se on otettu näin järkevällä tavalla tähän mukaan. Odotamme nyt siis tämän asian etenemistä. Kiitoksia vielä esittelijälle. Ja EKR tukee tätä syyskuun kahdessa täysistunnossa. Kiitos. Kiitos, Sister Vaajola Center. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset rouva de tästä tehdystä valtaisasta työstä tämän asian osalta. Haluaisin esittää kaksi kysymystä ja yhden huomion. Ensimmäinen kysymys liittyy eurooppalaiseen lentoturvallisuusvirastoon tässä pidetään kiinni, niin kuin on esitettykin, lähestulkoon tällaisesta terveydellisestä jaosta kahteen tutkimukseen ja lentoturvallisuusviraston toimistaan. Mutta mietin tässä, että kun on tätä tietotaitoa, jota on tullut näistä tutkimuksista, niin sehän on aivan ehdottoman tärkeää ja tähdellistä. On äärimmäisen tärkeää, että lentoturvallisuusvirasto e, ESA voi käyttää tätä sertifiointiprosessien aikana ja haluaisin kysyä nyt, onko tämä ennakoitu tällä tavalla tapahtumaksi. Toiseksikin me puhuimme tuossa jo kansallisista viranomaisista, mutta tehän tiedätte ja valitettavasti kun Espanjassa on ollut näitä onnettomuuksia, niin tiedämme, että tässä on mukana myös viranomaisia, jotka eivät kuulu kansallisiin viranomaisiin, vaan jotka ovat esimerkiksi lentoyhtiöiden viranomaisia, eivätkä edes välttämättä mitään eurooppalaisia asiantuntijoita. Haluaisin miettiä, mihin juridisiin kehyksiin nämä viranomaiset liittyvät, kun he ovat osana tutkintaa. Joskus tässä on ollut tiettyä toiminnan epämääräisyyttä. Lopuksi vielä pieni huomio. Huomasin, että te olette asettaneet tässä onnettomuudessa mukana oleville tietyt puitteet. Ajatellaan tässä voitaisiin ajatella myös esimerkiksi lentokoneen kapteenia ja muita. Millä tavalla voidaan järkevästi turvata kaikki asiat? Tässä on paljon ennaltaehkäisyä siinä vaiheessa, kun käytetään näitä tärkeitä merkkejä, turvallisuustoimia. Minä en puhu tässä mistään laittomista seikoista, vaan puhun siitä menettelystä, millä tavalla tässä tekstissä nyt turvataan, suojellaan näitä lentämisen kannalta tähdellisiä toimijoita. Ennen kuin annan komission edustajalle tässä puheenvuoron, niin haluaisin lisätä vielä henkilökohtaisen kiitokseni esittelijälle. Ja haluaisin kiittää siitä, että teette läheistä yhteistyötä varjoesittelijöiden ja minun itseni ja koordinaattoreiden kanssa niin, että me olimme aina tilanteen tasalla neuvottelujen etenemisen suhteen. Henkilökohtaisesti kiitän teitä tästä. Olette myös ollut valmis kuuntelemaan muiden näkökantoja, vaikka ne eivät aina ole niitä ei ole otettukaan sitten huomioon, mutta olette aina ollut valmis ottamaan varjoesittelijöiltä ja valiokunnan jäseniltä ehdotuksia vastaan ja viemään niitä eteenpäin, joten nyt halusin vielä kerran henkilökohtaisesti tietenkin tässä olette tehneet erittäin hyvää työtä. Kiitokset teille. Komissio, herra Simon. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Minä uskon, että kun ajatellaan esittelijän puheenvuoro ja myöskin varjoesittelijöiden kantoja tänä aamuna, voidaan tehdä se johtopäätös, että tämä erityisen vaikea asia on hyvin lähellä menestyksekästä lopputulosta jo ensimmäisessä käsittelyssä. Kun nyt komissiona tarkastelemme Euroopan parlamentin alkuperäisiä kantoja, valiokuntien kantoja, meillä oli hyvin suuria huolenaiheita, että onko tämä mahdollista vai ei. Joten me liitymme niiden joukkoon, jotka onnittelevat esittelijä ja myöskin varjoesittelijöitä aivan erinomaisesta työstä tämän asian parissa, joka varmistaa meidän mielestämme että arvo, jota haimme tässä aivan alusta lähtien, on otettu huomioon, taattu. Meillä on hyvä järjestelmä, ja järjestelmän tarkoituksena on antaa eurooppalainen ulottuvuus onnettomuuksien tutkinnalle. Meillä on järjestelmä, joka auttaa meitä toimimaan aktiivisemmin, kun ajatellaan onnettomuuksien ennaltaehkäisyä. Tässä mielessä, ja tämä, tätä myöskin esittelijä ja monet muut painottivat, on asia, jota voimme kyllä, jota voimme tukea ja odotamme sopimusta myöhemmin tämän kuun aikana. Nyt olemme aloittaneet jo teknisen työn varmistaaksemme sen, mitä vielä täytyy tehdä onnettomuuksien raportoinnissa. Puheenjohtajamme odotamme hyvin menestyksekästä äänestystä syyskuun kakkostäysistunnossa. Minä uskon ja myöskin näin kuulimme tänään, että tämä on hyvin vahva sopimus ja tiedämme, että jollekin jäsenvaltiolle, tämän myöskin useat täällä mainitsivat, ei ollut niinkään helppoa päästä tiettyjen varauksien yli, joita niillä alun perin oli, mutta voin kuitenkin onnitella Euroopan parlamenttia hyvin menestyksekkäistä neuvotteluista. Näin lopputulos on hyvin paljon lähempänä komission alkuperäistä ehdotusta. Kiitoksia vielä kerran ja onnittelut hyvästä työstä. Kiitos. Kiitos Kiitoksia sitten Kristiin. Oui, merci. Euh, sur les pilotes. Kiitos. Näistä lentäjistä sanoisin sen, mitä olen tässä jo aiemminkin sanonut. Totta kai meillä täytyy olla aivan täysin luottamuksellisuus niiden tietojen suhteen, joita lentäjät näissä tutkimuksissa antavat. Me toivottavasti saamme pystyyn tällaisen tietokannan, jota voidaan sitten hyödyntää erityisesti lentoonnettomuuksien estämisessä. Ja EASA sitten hallinnoisi tätä tietokantaa yhdessä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. Kiitoksia, jos kaikille sopii, niin Etenemme tämän mietinnön kerran syyskuun kakkostäysistuntoon. Sopiiko tämä kaikille? Hyvä. Kiitokset vielä kerran esittelijälle tehdystä työstä. Seuraavaksi kohta viisi muut asiat. Minulla ei ole mitään sanottavaa. Onko jollain muulla muita asioita täällä? Jos ei, haluaisin muistuttaa teille vielä, että seuraava kokouksemme on maanantaina 27. syyskuuta kello kolme iltapäivällä. Ja nyt pyytäisin koordinaattoreita palaamaan tänne saliin kello 10.30. Tuolloin aloitamme koordinaattoreiden kokouksen. En voi aloittaa sitä aikaisemmin, koska tiedän, että täällä on tulossa muutama koordinaattori vasta kello 10.30 paikalla.